huomenna. Mennään seuraavaan kohtaan. Kyse on suullisesta kysymyksestä äh, neuvostolle. Se liittyy tiettyjen yritysten verotietojen äh, paljastamiseen ja toivotan neuvoston edustajan Panaja Tovan An, tänne ensin Regner Kiitos rouva puhemies, arvoisa komissaari, rouva Panajouttava. 4.7.2017 teki parlamentti päätöksen, joka koski maakohtaista raportointia. Tätä kautta haluttiin enemmän avoimuutta ja enemmän valvontaa, mitä yritysverotukseen tulee. Tätä kautta yritykset kantaisivat enemmän vastuuta. Mitä uuteen direktiiviin tulee, niin siinä on uusia raportointivelvollisuuksia Tämä pohjautuu artiklaan 50. Tätä se valittiin, sen, siihen valittiin sen mukainen oikeusperusta. 12. päivä tammikuuta 2007 oikeusasioiden valiokuntaa tästä myös lausunna. Kaksi toimielintä ovat yksimielisiä siitä, että tässä on kysymys taloudellisesta raportoinnista tilinpäätös, tilinpäätöksestä, eli ei mistään uudesta aloitteesta. Meillä on mandaatti neuvotella teidän kanssamme, ja meillä on tämä mandaatti heinäkuusta lähtien. Te neuvostossa ette ole vieläkään esittäneet suunnitelmaa. Miksi? koska joskus jotkut ministerit ovat sitä mieltä, että tämä ei ole oikea oikeusperusta, että tämä olisi uusi veroaloite. Siksi pitäisi valita toinen oikeusperusta. On selkeää, että tässä ei ole kysymys siitä, että yhdistettäisiin verotusta tai tiivistettäisiin yhteistyötä veroviranomaisten kanssa, eikä myöskään ole kysymys siitä, että asetettaisiin uusia verovelvoitteita. Tässä puhutaan siitä, että suurimmat yritykset joutuvat raportoimaan tuloveroistaan. Ja tämä on ikään kuin hyvän yritystoiminnan sydän, ja tästä on kysymys. Monikansallisten yritysten vastuu veromaksajia kohtaan – Tähän mennessä kansalaiset eivät voineet luottaa hallituksiin eikä suuriin yrityksiin. Miten neuvosto perustelee tätä lukkotilannetta? Me olemme johtavassa asemassa Euroopan unionissa, mitä maakohtaiseen raportointiin tulee. Minä viitan tässä myös direktiiviin, jonka kanssa on saatu aikaiseksi hyvin paljon. Onko teillä joku strategia tämän asian suhteen? Miten te perustelette tämän kahden vuoden viiveen? Miten perustelette tässä neuvoston kantaa, mitä oikeusperustaan tulee? Onko ministerille selvää, että tämä ei koske verojen määrää, miten neuvosto nyt aikoo saada edistysaskeleita tämän tärkeän ehdotuksen mukaan niin, että vielä tällä lainsäädäntökaudella onnistuu saada tämä asia eteenpäin? Tässä vaaditaan avoimuutta suurilta yrityksiltä. Mitä PK-yrityksiin tulee, ne on jätetty tämän ulkopuolella. Ainoastaan todella suuret, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa. Eli tämä on, tällä keskustelulla ei ole mitään hyötyä ministerien keskuudessa. Tässä halutaan nyt vain odottaa, kunnes kukaan ei puhu enää asiasta. Kysykää ministeriltä, kysykää Itävallan kollegalta, miksi te blokkaatte tämän esityksen. Onko se siksi, että se koskee suuria yrityksiä, suuria yrityksiä, jotka eivät halua toimia tällä tavalla. Tässä ei suojata startup-yrityksiä eikä pientä kulmakuppilaa. Tässä suojataan ainoastaan todella suuria yrityksiä, sellaisia, jotka eivät maksa verojansa. Eli tämä on veromaksajien oikeus saada tietää, kuinka paljon Google, Starbucks ja muut maksamat veroja. Ja siksi minä vaadinkin, että te toimitte neuvostossa. Thank you. Kiitoksia. Sitten ministeri Panajotova, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair on... Kiitoksia puhemies, arvon jäsenet. Haluan ensinnäkin kiittää Regneriä, yhteisesittelijää, samoin kuin Svobodaa tästä kysymyksestä. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, kirjakokonaisuus, ja komissiohan teki jo ehdotuksen vuonna 2016. Se on kaikkein tärkeintä, kun halutaan veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja välttää. Me olemme pitäneet yli 15 kokousta eri työryhmien kanssa neljän puheenjohtajakauden aikana. Gualtieri ja Svoboda kirjoittivat lähettiläällemme kirjeen, jossa kysyivät siitä, missä nyt mennään. Me vastasimme tähän kirjeeseen, muistutimme, muistutimme siitä, että edelleen on avoimia poliittisia kysymyksiä, jotka estävät yhteisymmärryksen neuvostossa. Yksi ongelma on ehdotuksen oikeudellinen perusta. Tämä oikeastaan kyseenalaistaa koko ö, tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn toteuttamisen. Me olemme ottaneet huomioon teknisen työn tulokset, niitä meitä edeltäneet puheenjohtajavaltiot ovat vieneet aika ansiokkaasti eteenpäin. Me tällä hetkellä kuulemme valtuuskuntia, pyrimme viemään tätä asiaa eteenpäin, mutta ymmärtänette, etten tässä vaiheessa voi sitoutua mihinkään erityisesti. Neuvosto tarvinnee enemmän aikaa, jotta se voi määrittää kantansa. Minä itse sitten sitoudun pitämään teidät perillä kaikista uusista kehityskuluista ja toivottavasti ratkaisu löytyy. Var, vakuutan teille, että me teemme kyllä kovasti työtä koko ajan. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten Pospisille puolitoista minuuttia. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Olen hyvin huolella kuunnellut neuvoston edustajaa ja teidän äh, toimenne eivät ole ollenkaan, teidän kysymyksenne ei ole, äh, vastauksenne ei ole ollenkaan riittävä. Minä todella torjun sen. Tässä on tällaista tekosyytä mukana vain. Äh, ehdotusasetuksesta se pitäisi hyväksyä, se on julkisen edun mukaista. Te sanoitte itse, että meidän täytyy torjua vero veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua ja te neuvostoissa teette kaikkenne, jotta näin ei toimita ja käytätte tätä oikeusperusta argumenttia tekosyynä. Tämä on vain yritys blokata tämä. Olisi vilpittömämpää sanoa, että on sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät halua hyväksyä, hyväksyä tätä, antaa niiden julkisesti sanoa, että ne eivät ole yhtä mieltä tästä asiasta, ne eivät halua näitä tietoja antaa ja äänestäjät ja kansalaiset eh, saavat sitten selkeän kuvan asiasta. Minä en omille äänestäjille oikein pysty selittämään, miksi kiistellään tästä oikeusperustaasta ja miksi näin tärkeitä tietoja, joita tarvitaan veronkierron eh, välttämiseksi, ei saada. Jotkut jäsenvaltiot eivät halua tällaisia tietoja julkaista niiden jäsenvaltioiden pitäisi julkisesti tämä tuoda esille eikä käyttää tekosyitä. Koferaati. Koferaati minuutti. Arvon ministeri, kuten muistatte, niin tämä parlamentti on jo kahden vuoden ajan pyytänyt, että otettaisiin käyttöön se, mistä olemme pitkään puhuneet, eli että suuret ylikansalliset yritykset tekisivät verotietonsa avoimiksi. Viime vuosina olemme myös huomanneet, kuinka vakava ilmiö on verojen kierto. Se tekee hallaa kaikille jäsenvaltioille. Tässä ne yritykset, jotka ansaitsevat suuria voittoja, maksavat minimaaliset verot. Itse asiassa kansalainen joutuu maksamaan verot ja myös yritysten maksamatta jääneet verot. Tätä ei voida hyväksyä. Tämä on todella epäreilua. Kansalaiset joutuvat kaivamaan kupeensa, kun taas yritykset kiertävät veroja. Tarvitsemme, tarvitsemme tähän vastauksen. Thank you. One minute, Kiitoksia sitten Durand minuutti. Euh, Kiitoksia rouva puhemies. Rouva ministeri, en tiedä kuinka tämä nyt teille sanoisin. Tämä häpeän tunne, joka meihin kohdistuu tänä päivänä Euroopan unionin lainsäätäjinä. Me olemme tilanteessa, jonka te tunnette, äärimmäisen dramaattisessa tilanteessa. Meillä on PK-yrityksiä, joiden on pakko maksaa veronsa ja kunnioittaa sääntöjä. Ja sitten meillä on suuria yrityksiä, jotka piiloutuvat ö, ö, savuverhon taakse. Tästähän on kysymys. Ne yrittävät välttää veroja. No tässä nyt on kuultu Euroopan unionin kansalaisia ja on tapahtunut skandaaleja. Ja me jatkuvasti olemme komission perässä ja meillä on parlamentin ja komission oikeudelliset yksiköt, joita hyödynnämme myös. Me sanomme, että meidän täytyy saada nämä tiedot julkisiksi. Tämä on sellainen asia, että me emme voi jäädä, tällä, jäädä tällaisen tekopyhän argumentin taakse ja olla toimimatta. Minä todella pyydän teiltä, että nyt tehtäisiin tällä asialla vihdoin jotain. Kiitoksia. Ja sitten Krisokonos. Kiitos, rouva puhemies. Yli vuoden Euroopan parlamentti on vaatinut komissiota ja jäsenvaltioita muuttamaan lainsäädäntöä, jotta voitaisiin taata suurempi läpinäkyvyys, mitä suurten yritysten verotukseen tulee. Näitä yrityksiä on monta. Ne tuottavat yhdessä paikassa ja myyvät sitten suurella voitolla tuotteensa toisessa ja sitten veroprosentti on todella alhainen jossain kolmannessa paikassa. Ja Tätä ei haluta julkistaa maakohtaisen raportoinnin kautta. Tätä kautta voitaisiin välttää veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua. Tämä ei ole oikeudenmukaista ja se ei ole eh, kestävää, että eh, pienet yritykset ja työntekijät joutuvat matkaan lisää veroa ja monikansalliset yhtiöt sitten saavat läpi kaiken arvoisa <clears throat> uh, puhemies. veroparatiiseista on tullut ongelma ja nyt komissio aloitti kaksi vuotta sitten maakohtaisen raportoinnin. Äh, minä olin EPPn esittäjä esittelijä ja kuukausien keskustelun jälkeen löysimme hyvän tasapainon toisaalta avoimuuden ja EUn yritysten tukemisen välillä. Kun puhutaan verotuksen avoimuudesta, niin mm, tämän, tämänhetkinen puheenjohtaja ei ole vielä tehnyt mitään. Se, että jäsenvaltiot eivät pysty sopimaan oikeusperustasta ja sen vuoksi keskustelu jämähtää, niin se on vakava asia. Tässä ei ole kyse ainoastaan verotuksesta tai jostain muusta, vaan tässä on kyse nimenomaan avoimuudesta. Ja siksi minä vetoan neuvostoon, jotta tekisitte enemmän työtä tämän direktiivin eteen. Kiitoksia. Sitten Schlein minut. Sono passati dieci mesi da... Kymmenen kuukautta sitten komissio hyväksyi oman kantansa äh, direktiivistä, joka liittyy maakohtaiseen raportointiin. Se on erittäin tärkeä keino torjua verojen kiertoa Euroopassa ja globaalisti. Äh, arvon puhuja, voitteko puhua hitaammin? Eli on tärkeää, että äh, monikansallisilta yrityksiltä ja pankkisektorilta edellytetään sitä, että ne avoimesti antavat tietoa siitä, kuinka paljon voittoa tekevät ja kuinka paljon veroja maksavat. Tässä on yritetty neuvotella neuvoston kanssa, mutta neuvosto ei ole vielä päässyt yhteisymmärrykseen edes oikeusperustasta, mutta se on pelkkä veruke. Eh, ja parlamenttiahan tässä vain ähm, ku, halutaan kuulla, ei muuta. LuxLeaks ja Panama Papers, ne ovat erittäin vakavia skandaaleja ja edellyttävät selkeää vastausta. Anteeksi nyt vain, mutta tulkit täällä tekevät parhaansa, mutta te vain puhutte niin nopeasti, että ei pysty. Tuliko puhe valmiiksi? Selvä, kiitos. Olisi parempi puhua hitaammin, jotta ihmiset voisivat seurata, mitä sanotte. Sitten menemme Catch the Eye-osuuteen. Pietikäinen on ensimmäinen puhuja. There's a vast majority of a legal interpretation saying... Lainsäädännön tulkinta sanotaan, että tämä menee tavallisen lainsäätämisjärjestyksen puitteisiin ja tilinpäätösdirektiivin alle. Se, että väitetään, että olisi riski, että olisi väärä oikeusperistä. Tämä on petosta. Ja tätä käytetään vain tarkoituksen mukaisesti, jotta saadaan estettyä tämä asia, eli maakohtainen raportointi. Tämä on oikeudenmukaisuutta vastaan ja kansalaiset eivät ymmärrä tätä. Ja minä todellakin toivon, että Bulgaria puheenjohtaja valtiona järjestäisi kokouksen ja pyytäisi lainsäädännöllistä mielipidettä eri tahoilta ja selkeyttäisi kantoja neuvostossa, koska se, että tätä haudataan, se ei hyödytä mitään. Mr. Marias. Marias. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Kansalaiset ja PK-yritykset maksavat veronsa. Monissa valtioissa, kuten Kreikassa, meillä on aivan valtaisa veropolitiikka, mutta monikansalliset yritykset välttelevät veroja. Katsotaan nyt vaikka LuxLeaksia. Tämähän tuli aivan selväksi. No mitäs nyt tästä eteenpäin pitäisi tehdä? kansa, monikansallisia yrityksiä pitäisi verottaa siellä, missä niiden voitot tulevat. Tietysti direktiivi vaatii myös äh, raportteja jokaisen monikansallisen yrityksen tuloksista jokaisessa maassa. Tällä tavalla saadaan kuriin tämä äh, verojen välttely. Niin kuin Bulgaria ja puheenjohtajavaltiona sanoi, jotkut jäsenvaltiot tätä blokkavat. Rouva Panan mitkä jäsenvaltiot nyt jarruttelevat tätä prosessia. Nimetkääpä nämä maat. Onko Kreikka yksi näistä jäsenvaltioista, jotka estävät tämän direktiivin hyväksymistä? Me haluamme avoimuutta ja vastauksia täällä Euroopan parlamentissa. Sitten puheenvuoron saa Paniotova. Thank you. Kiitoksia. I think it's working, yep. No niin, mikrofoni taitakin toimia. Kiitoksia arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Huolella kuuntelin ja kirjasin ylös teidän huomionne. Me jatkamme työtämme tämän asian osalta. Ja täällä edustan kaikkia jäsenvaltioita, enkä ole siinä asemassa, että voisin nimetä yhtään prosessiin liittyvää maata. Haluaisin todeta, että tässä ei ole kysymyksessä se, se, että neuvostossa ei haluta toimia, vaan tässä täytyy päästä yhteisymmärrykseen. Tämä vaatii puheenjohtajavaltiolta ja pääkaupungiltakin valtuuskunnilta aikaa omien kantojensa loppuun saattamiseksi. Kuten tiedätte, että me tarvitsemme neuvostossa yksimielisyyttä, jotta päästään eteenpäin tässä. Bulgaria puheenjohtajavaltiona haluaisi viedä tätä asiaa eteenpäin ja tekee työtä asian eteen. Ja kuten sanoin johdantopuheenvuorossani, me olemme avoimia lisäkeskusteluille tästä aiheesta. Ja kun meillä on enemmän tästä asiasta, niin järjestämme kokouksen, mutta henkilökohtaisesti olen avoin myös kahdenvälisille lisäkeskusteluille ja kontakteille teidän kanssanne. Kiitos. Thank you, madam. Our debate is now closed.